Seuraava kohta esityslistalla kyselytunti. Kysymykset komissiolle. Ensimmäinen kysymys on McGinnisin esittämä, mutta herra Higgins on nyt ottanut vetovastuun. Komission jäsen, olkaa hyvä. Mr. Chairman, members, uh, when the European... Herra puhemies, silloin kun aito perinteinen tuote, SAN, suojattu alkuperäinen nimitys ja suojattu maantieteellinen merkintä SMM otettiin käyttöön, niin joissakin maissa nämä järjestelmät olivat jo käytössä. Mitä tulee suojattu maantieteelliseen merkintään, niin se oli jo tuttu järjestelmä ja tietyt tuotteet oli jo rekisteröity kansallisella tasolla. Ja tästäpä syystä joissakin maissa rekisteröityjä tuotteita on olemassa jo lukuisia. Ja mielenkiinto on kasvanut lukuisissa maissa tätä järjestelmää kohtaan merkintäjärjestelmä kestää merkintä kestää lukuisia vuosia ja kansallisella tasolla nämä hakemukset on hyväksyttävä ja sen jälkeen hakemus käsitellään vielä komissiossa. Mitä tulee maantieteelliseen merkintään ja alkuperänimitykseen, niin nämä uudet rekisteröinnit kirjataan ja julkaistaan virallisessa lehdessä niihin voidaan hakea muutosta tai niistä voidaan valittaa. Ja kuusi kuukautta on aikaa selvittää erimielisyydet ja mikäli valituksia ei esitetä, niin silloin pysyvä työryhmä tekee lopullisen päätöksensä tästä asiasta. Mutta kun rekisteröinti on toteutunut, niin se tuo mukanaan kansainvälistä tunnustusta ja suojaa erityisesti mitä tulee logon käytön suhteen. Komissio on tietenkin tietoinen siitä, että rekisteröintimenettelyn pitäisi nopeutua, ja tästäpä syystä onkin tehty muutoksien menetelmän nopeuttamiseksi erityisesti komission käsittelyaikojen osalta ja valitusaikojen lyhentämisestä kahteen kuukauteen. Me tiedämme, että menettelyt poikkeavat maasta toiseen riippuen siitä, minkälainen järjestelmä jäsenvaltiossa on käytössä, mutta komissio haluaa varmistaa, että kansalaiset ovat mahdollisimman hyvin perillä siitä, minkälaisia nimitysjärjestelmiä on tällä hetkellä unionissa käytössä. Kiitoksia. Kiitos Higgins. Lisäkysymys. Kiitoksia kovasti herra puhemies. Kiitos komission jäsenelle vastauksesta mielestäni. Elintarvikkeiden laatumerkinnät ovat suositeltavia, mutta hän otti esille hyvin tärkeitä asioita. Ensinnäkin, että on erilaisia standardeja. Toiseksi, että menee niin pitkään hakemuksesta rekisteröintiin. Jos ajatellaan yhtä esimerkkiä virkavaltaisuudesta, niin siinä tässä on, siinäpä on. Jos ajatellaan, että meillä meni jopa viisi vuotta siitä, kun rekisteröinti saatiin aikaan. Kun ajatellaan kriisiä Saksassa, me tarvitsemme standardeja ja valvontaa. Kehottaisin, että komission pitäisi saada vähän ripeämpi käsittely. Kiitos. Komission jäsen, voidaanko ottaa Matteerakin? Hän haluaa esittää lisäkysymyksen, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Mi agga- Kiitos puhemies. Olen puhunut Quality Food-keskustelusta viimeisen kahden viikon aikana. Italiassa on 20 miljoonaa euroa tullut tappiota vihannesten myynnin lakka- lakkaamisesta. Puhutaan 4,4 miljoonasta eurosta, jotka johtuvat ainoastaan siitä, että Venäjän vienti tyrehtyi. Koko vihannes- hedelmää ala on polvillaan. Nyt pyydänkin ja kysyn komissiolta, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä puolustaakseen vihanneshedelmän alaa ja mitä, millä toimiin estetään epätosien uutisten leviäminen EHEC-bakteerin osalta. Ja se aiheuttaa panikkia väestössä. Tässä todella puhutaan quality food, laadukkaasta elintarvikkeesta. Komission jäsen. Uh, uh, Puhemies, minä nyt sanoisin ensimmäisen kysymyksen, että komissio on tietoinen tarpeesta nopeuttaa hakemusmenettelyä. Ehdotuksia on tehtykin jo laatupaketin yhteydessä, siihen viittasin jo ensimmäisessä vastauksessani. Komission esitykset pitävät sisällä muun muassa ajan leikkaamisen, kun, että se olisi kuusi kuukautta. Myös vastalausen esittämiseen käytettävä aika olisi vain kaksi kuukautta. Jos Euroopan parlamentin ja neuvosto näin päättävät, että hyväksyvät komission esityksen, niin säästettäisiin vuoden verran tai ainakin kymmenen kuukautta siitä, kun hakemus jätetään ja se rekisteröidään. Toinen kysymys sitten, niin eilen oli terveysministeriöiden neuvoston kokous ja me seuraamme tilannetta tarkkaan. Otetaan huomioon totta kai myös tämä ylimääräinen maatalousneuvoston kokous tänään. Nyt en voi antaa yksityiskohtaisen tietoja, mutta asiaa seurataan. Rouva Harkin, liittyykö tämä myös tähän lisäkysymykseen? Olkaapa hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Pyydän anteeksi, etten ollut heti alkuun täällä mukana, mutta kysyisin seuraavasta asiasta. Tietoisuus tuottajien keskuudessa on aika surkea, ainakin joissakin maissa. Ja aikooko komissio ryhtyä vastatoimenpiteisiin ei ainoastaan kuluttajien, vaan myöskin tuottajien keskuudessa tietoisuuden lisäämiseksi. Kiitoksia. Komission jäsen. Puhemies, Rova Harkin. Järjestelmät vaihtelevat kovasti maasta toiseen, mukaan lukien myös ajatellen rekisteröityjen nimien määrä. Euroopan varoja asian edistämiseksi on kyllä käytettävissä laatu tuotteiden takaamiseksi Meillä on eri 15 eri ohjelmaa ollut 2006 ja 2010, ja siinä on 9 miljoonaa pantu. Me olemme valmiita tarkastelemaan myös ohjelmia laadukkaiden maataloussuhteiden edistämiseksi ja me olemme suunnitelleet myös vihreää kirjaa täksi kesäksi. Näin voidaan tarkastella harjoituspolitiikkaa ja mitä odotuksia on laatutuotteiden edistämiseksi ja tiedon levittämiseksi tästä yhteydessä. Thank you. Kiitos. Kysymys seitsemän seuraavaksi herra Higginsiltä. Nuorisotyöttömyys. Herra Andor antaa vastauksen, kunhan vain olette valmis, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat edustajat, nuorisotyöttömyyden vastainen taistelu on lähellä komission ja omaa sydäntäni. Työpaikkojen puute voi johtaa nuorten joukkopakoon Euroopasta etsiessään uutta työtä, niin nuoret useimmiten vaihtavat ihan maata. Ja tästä syystä meidän täytyy kuitenkin muistaa, että työntekijöillä on oikeus liikkua vapaasti Euroopan unionin sisällä. Me tiedämme, että tietyillä alueilla nuorisotyöttömyysluvut ovat hyvinkin suuret, mutta me tiedämme toki, tutkimusten perusteella, että tilanne on paha. Mitä tulee nuorten liikkuvuuteen unionin sisällä, niin sehän on yksi keskeinen tavoite Youth of the Move-hankkeen äh, tiimoilta. Tällä voidaan taistella myöskin nuorisotyöttömyyttä vastaan. Yksi esimerkki. Erityisesti haluamme käyttää First Euro's Job hankkeen kautta. Siitä on keskusteltu jo täällä ja neuvostossa. Tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään Euroopan työmarkkinoilta työpaikkaa ja tukemaan työnantajia tarjoamaan liikkuville nuorille työpaikkaa. Me pyrimme antamaan infoa ja rahoituksellista tukea jopa tuhat euroa per työn tekijä, joka ollaan valmis ottamaan yrityksen palkkalistoille. Lisäksi me yritämme varmistaa, että jatkokoulutuksen päättänyt nuori voi saada neljän kuukauden sisällä työpaikan. Itävallassa, Alankomaissa ja Saksassa, niin kuin täällä jo kuulimme, nuorisotyöttömyysaste on suht alhaisella tasolla. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että koulutusjärjestelmä on hyvin kattava ja tehokas ainakin niissä maissa, joissa integroituminen työmarkkinoille tapahtuu suht jouheasti. Vuonna 2010 joulukuussa käsittelimme tai hyväksyimme ohjelman nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja se on yksi askel oikeaan suuntaan. Sen kautta yritetään tehostaa ammattikoulutuksen laatua ja tarjota yhä useammalle nuorelle koulutusmahdollisuudet ja huomioida myöskin työmarkkinoiden tarpeet. Lisäksi haluaisin lisätä vielä seuraavan maininnan. Tämä Youth at Work-kampanja, joka aloitettiin huhtikuussa Budapestissa. Tämän ohjelman kautta PK-yritykset ja nuoret työnhakijat voivat kohdata ja sitä kautta voidaan varmistaa, että nuoretkin voivat lähteä perustamaan omia yrityksiä. Ja vuoden 2012 loppuun asti tämä ohjelma on käytössä. Minä toivon, että nämä ohjelmat ja aloitteet johtavat jäsenvaltioiden tasolla tehokkaisiin työllistämistoimenpiteisiin. Kiitoksia. So. Eli herra Higgins ensinnä, sitten Zemke ja Chikao. Papa Nikolauta, Gutierrez ja Envoi sallia, koska vain kolme lisäkysymystä voidaan hyväksyä. Herra Higgins ensin. Kiitoksia, herra puhemies. Luvut ovat pelottavia. Baltiassa, Irlannissa, Slovakiassa 30 prosenttia, Espanjassa 40 prosenttia. Omasta maastanne siellä on alle 20-vuotiailla yli miljoona työtäntä. Italiassa 76 prosenttia nuorista lähtevät maasta väittävät. Tämä nuorison liikkuvuus ehkä olisi yksi vastaus, mutta mutta kuitenkin työttömyysongelmia on useimmissa maissa. Nyt tarvitaan sitä, että keskitytään siihen, että meillä on väestö, joka vain vanhenee. Me emme voi tällaista aivovuotoa sallia. He ovat nuoria, motivoituneita, siksi meidän täytyy pitää heistä kiinni niin, että voidaan tarjota tällaisia järjestelmiä, joista puhuittekin kolmessa jäsen maassa, Itävallassa, Alankomaissa ja Saksassa. Olen kiitollinen siitä Euroopan komissio myös suosittelee tätä muille jäsenvaltioille. Mielestäni jotkut jäsenvaltiot kuitenkaan tarvitsevat myös rahoitustukea koulutuksessa, että jäävät kotimaihinsa. Se, että Euroopan unionilla työmarkkinoita ruokita parempi niin kuin Australian työmarkkinoita. Kiitos. Kollegat, muistatte, että lisäkysymys on vain 30 sekuntia. Zemke. chciałem bardzo podziękować. E, ja mam panie komisarzu pytanie nieco e, inne. Komission jäsen, minulla on vähän erilainen kysymys. Hyvä komission jäsen, olette puhuneet monista toimista, joilla olisi laskettava erityisesti nuorten työttömyyttä, mutta ette ole sanoneet yhtään mitään yhdestä mahdollisuudesta vähentää työttömyyttä, nimittäin siitä, että jäsenvaltiot voisivat sertifioida toisessa maassa saadut pätevyydet, eli tunnustaa pätevyyden. Lopuksi Rova Tsikau. Cata șomajului înseamnă că investițiile statelor membre efectuate pentru educația tinerilor se pierd în momentul... Työttömyyden vähentäminen merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden investointi koulutukseen on menetetty, jos nuoret joutuvat lähtemään omasta maastaan. Hyvä komission jäsen, Otan huomioon, että koulupudokkaita on jo 16 ja jopa 40 prosenttia Portugalissa. Mikä tulee olemaan 15-20 vuoden jälkeen nuorisotyöttömyys? Mitä te teette tämän ehkäisemiseksi? Kunhan valmis olette, komission jäsen, olkaa hyvä. Puhemies, par- parlamentin jäsenet, vastauksessani otin esille toimenpiteitä, joita on Eurooppa 2020 strategiassa hahmoteltu niin, että eri jäsenvaltioiden käytänteitä hyödynnettäisiin komission ohjelmien myötä. Pitää myös paikkansa, että tämä on komission silmissä horisontaalinen kysymys. On muitakin Euroopan unionin aloitteita, jotka ovat tässä yhteydessä tähdellisiä. Esimerkiksi maakohtaiset suositukset, ne julkaistiin muuten juuri tänään. Siellä on viittauksia tarpeeseen uudistaa koulutuspolitiikkaa, kohentaa koulutuksen tuloksia eri jäsenvaltioissa niin, että koulutuksen ja ammattikoulutuksen sisältö vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Laadullisesti voidaan näin parantaa työllistymismahdollisuuksia nuorten parissa monissakin valtioissa, myös Espanjassa ja muissakin, missä tilanne on hankalin. Ja koulutusjärjestelmä on lahannut jäljessä. On tärkeää myös korostaa yhtenäismarkkinapaketti pakettia niin, että tunnustettaisiin tutkinnot ja pätevyydet laajemmin – työmarkkinat Euroopassa olisivat näin läpinäkyvämmät ja tehokkaammat. Näin tulisi enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Niin ikään on tärkeää tähdentää sitä, että monia toimia tuetaan Euroopan unionin rahoitusvälineen, varsinkin ESRstä. Meillä on myös tämä uusi mikrorahoitusväline olemassa. Se tukee ohjelmia, viimeksi mainitussa tapauksessa myös yrittäjyyttä ja itse työllistymistä. Tämän täytyy näkyä myös tulevassa esityksessä monivuotiseksi rahoituspuitteiksi. Toivon, että parlamentti myös tukee tätä. Thank you very much indeed, Mr. Andor. Kiitoksia, herra Andor. Ja nyt kysymys numero kahdeksan Papa Nikolaulta siirtolaisuus ja Schengen-alue. Rova Malmström vastaa siihen. Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisat edustajat. Kollega Papa Nikola on esittämä kysymys liittyy siihen, millä tavalla Schengenia tarkastellaan ja maahanmuuttovirtoihin. Ensinnäkin haluaisin vastata teille, arvoisa edustaja Papa Nikolau. Me äsken keskustelimme edustaja Koelion mietinnöstä ja me haluamme turvata Schengenin, koska se on yksi keskeisimmistä EUn saavutuksista. Vapaa liikkuvuus on yksi keskeisimmistä EU-hankkeen saavutuksista. 1,25 miljardia turistia liikkuu unionin sisällä rajojen yli ja Vapaa liikkuvuus tietenkin tehostaa myöskin sisämarkkinoiden toimintaa ja tämän saavutuksen vaaliminen on lähellä komission sydäntä ja minullekin erittäin tärkeä asia. Vielä kerran korostaisin, että komission lähestymistavan tarkoituksena on tehostaa Schengenin toimintaa ja arviointia niin kuin jo ennen joulutaukoa totesimme. Me haluamme selkeät säännöt, me haluamme tukea heikommassa asemassa olevia jäsenvaltioita ja löytää koordinoidun ratkaisumallin poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos jäsenvaltio ei kykene itse turvaamaan ulkorajoja. Tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäisevän toiminnan varmistaminen. Meidän täytyy monitoroida järjestelmää, näin voimme varmistaa, että jäsenvaltiot luottavat toisiinsa ja toimimaan tehokkaasti määräysten mukaisesti ja näin voidaan sitten vaalia tätä rajatonta aluetta. Lisäksi meidän täytyy katsoa myöskin paikan päällä pistokokein, miten määräyksiä sovelletaan. Ja näin voidaan jäsenvaltiolle antaa suosituksia muutosten aikaansaamiseksi. Luottamus jäsenvaltioiden kesken myöskin johtaa siihen, että jäsenvaltiot eivät lähde soloilemaan ja ottamaan yksipuolisia rajansulkumekanismeja käyttöön. Schengenin henkeen kuuluu luottamus ja solidaarisuus. Ja onkin tärkeää, että me olemme solidaarisia heikoimpia kohtaan silloin, kun muuttovirrat ovat vahvat. Ja tätä solidaarisuutta voidaan toteuttaa eri tavalla. Esimerkiksi silloin, kun ulkorajoilla syntyy ongelmia, niin Frontexilla on tietenkin vetovastuu ja viime toimien yhteydessä Hermesin suhteen olemme nähneet, että jäsenvaltiot ovat kykeneviä auttamaan toisiaan. Lisäksi päivittäisellä tasolla meidän pitää pystyä tukemaan rajavalvontaa viranomaisia. Tätä varten meillä on tämä Eurosol-järjestelmä käytössä. Sitä on kehitetty pikkuhiljaa vuodesta 2008 lähtien ja tähän liittyen komissio tulee tämän vuoden aikana vielä esittämään oman lainsäädäntöehdotuksensa. Lisäksi solidaarisuus voi olla myöskin rahoituksellista. Me huomioimme muun muassa virrat ja lisäksi me pyrimme eurooppalaisella tasolla vaikuttamaan näihin maahanmuuttovirtoihin ja turvaamaan tämä EUn sisäisen solidaarisuuden. Konsultaatioprosessit ovat tietenkin käytössä ja varoja ei ole välttämättä ihan hirveästi käytettävissä, mutta voitte olla varo, varmoja, että jatkossakin varoja on saatavilla. Ne jäsenvaltiot, joihin maahanmuuttovirrat kohdistuvat enenevässä määrin ja jotka toimivat ulkorajoilla, niin heidän pitäisi saada riittävästi rahoituksellista tukea näitä Schengenin intressien mukaisen toimien toteuttamisessa. Silloin kun taakka jaetaan kaikkien kesken reilulla tavalla, niin meidän täytyy muistaa, että silloin kun muutoksia halutaan tehdä, niin silloin kaikki riippuu neuvostosta jäsenvaltioista, mutta jäsenvaltiot eivät ole vielä hyväksyneet sitä, että yleisellä tasolla toimittaisiin samalla tavalla. Yhtenä poikkeuksena on se, että henkilö, joka on saanut kansainvälisen suojelun tittelin Maltalla, niin hänen suhteensa on sovellettu poikkeustilannetta ja kuukausi sitten asia käsiteltiin myöskin eräässä konferenssissa ja jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että tällaisia helpottavia tukitoimenpiteitä voidaan hyväksyä jatkossakin enenevässä määrin. Tämä tietenkin edellyttää solidarisuutta ja on tietenkin hienoa, että tällaista solidarisuutta on osoitettu muita kohtaan ja toivottavasti näin jatkossakin voidaan toimia. Ja pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta yritän tiivistää puhettani tuossa muiden kysymysten osalta. Kiitoksia. Papa Nikolaou, entä sitten Lavia? Kirja Epitrope, σας ευχαριστώ πολύ. Kiitoksia komission jäsen. Kiitos kovasti. Niin, kyllä täytyy sanoa, että olen aivan samaa mieltä kanssanne. Ja varmaan, että parlamentti ylipäätään on kanssanne samaa mieltä. Se tuli esille juuri Bulgarian Romania keskustelussa, mutta tehän tiedätte, että neuvostossa ongelmia on yksimielisyyden kanssa Romania ja Bulgarian puhuitte luottamuksesta totta kai luottamusta täytyy rakentaa jatkuvasti. Mutta onko Tanskassa sitä samaa mieltä, kun ajatellaan mitä päätöksiä siellä on tehty? Puhuitte myös uusista mekanismeista. Keskustelu on käynnissä nyt. Voidaanko sillä vahvistaa luottamusta? Muistutetaanko kuitenkin, että 23 artikla Schengen-sopimuksessa edellyttää, että meillä on valvontaa erityistapauksissa. Kiitos. 30 sekuntia todellakin vain lisäkysymystä varten. Edustaja Lavia, 30 sekuntia. Signor commissario, Hyvä komission jäsen. Euroopan, tulee, Euroopan komissio tulee ensi vuonna tekemään ehdotuksen monivuotiseksi rahoituspuitteiksi vuodeksi, vuosiksi 2014-2020 Frontexiin. Ja täällä mainittiin, millä toimin mitä toimia komissio alkaa rahoittaa tukeakseen niitä maita, joihin kohdistuu eniten turvapaikanhakemuksia ja kuinka um, tulevaisuudessa voidaan uh, uh, suhtautua taloudelliseen siirtolaisuuteen. Millaisen uh, toimiin todella ryhdytään naapuruspolitiikan kautta niin, että e- torjutaan merkittävien siirtolaisvirtojen saapuminen tänne tulevina kuukausina ja vuosina? Kiitos komission jäsen. Kiitoksia kovasti No, luottamusta ei voi määrätä, sitä täytyy ansaita. Me voimme vain kohentaa luottamusta jäsenvaltioiden kesken niin, että meillä on Sangerin kohdalla tiukempi hallinto, että me arvioimme ei nykyisen järjestelmän myötä, joka on vertaisarvio, vaan niin, että meillä on yhteisöperusteinen riippumaton arvio niin, että unioni on kyllä mukana. Hyvin varhaisessa vaiheessa yksilöidään ongelmat tai heikkoudet Schengen järjestelmässä selvitetään, että meillä on riittävät välineet jäsenvaltioiden auttamiseksi, jos joutuvat vaikeuksiin. Näin ehkä voimme lisätä luottamusta. Toiselle jäsenelle vastaan totta kai nyt ollaan neuvottelemassa puitteista. En minä voi oikeastaan mitään lukuja esittää. Mutta tänä päivänä kuitenkin haluamme lisätä riippumattomuutta ja Frontexin voimavaroja myös. Haluaisimme helpottaa joten pääsyä eri rahoituslähteisiin yksinkertaistamalla tätä helpottaa turvapaikkakysymyksissä, rajakysymyksissä ja niin edelleen. Totta kai täytyy ottaa huomioon, ketkä ovat laittomasti tänne tulleet tai ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Neuvostossahan niin ja parlamentissa käydään keskustelua myös uudellisijoitusohjelmista. Tässäkin komissio voisi miettiä, mitä mahdollisuuksia löytyy tämän rahoittamiseksi. Tämä koskee myös naapurustuamme Välimeren alueella liikkuvuuskumppanuuksissa tarkastellaan kaikkia näkökohtia sekä laittomassa että laillisessa maahanmuutossa tai myös turvapaikkakysymyksissä. Tämä edellyttää valtavasti poliittista tahtoa ja aika jonkin verran myös voimavaroja. Minä ainakin omalta osaltani pyrin takaamaan ne. Kiitos. Sitten kysymys yhdeksän. Posseltilta. Kosovan viisumijärjestelyt. Komission jäsen. Herra puhemies, arvoisat edustajat, hyvä kollega Posselt. Paraikaa komissio arvioi niitä toimia, joihin komission viranomaiset ovat ryhtyneet, jotta nämä keskustelut voidaan toteuttaa. Me olemme aina sanoneet, että kyse on kahdesta tärkeästä asiasta, jotta voidaan varmistaa tämän neuvottelun alku. Takaisinotto sopimukset ja vakaat järjestelmät. Näiden kahden keskisten takaisinottosopimusten osalta meidän täytyy jatkaa hyviä keskusteluja. Viime vuoden kesäkuussa ja joulukuussa on arvioitu Kosovon tilannetta tämän integraatioprosessin osalta ja tutkimus on osoittanut, että eteenpäin on päästy, mutta tiettyjä puutteita on ollut vielä havaittavissa ja me keskustelemme paraikaa komissio, Kosovon hallituksen kanssa ja pyrimme auttamaan heitä äh, äh, ratkaistaessa näitä jäljellä olevia ongelmia. Me saamme säännöllisesti tietoa Kosovon viranomaisilta ja tapaan myöskin ministereitä säännöllisesti ja kunhan asiat on saatu kuntoon, niin silloin voimme lähteä uudestaan Kosovoon ja tarkastella tilannetta uudemman kerran ja katsoa, miten me voisimme nämä neuvottelut aloittaa uudestaan. Vielä on tehtävä paljon töitä, mutta Kosovo on tehnyt jo hyvin paljon työtä ja me tulemme tekemään kaikkemme, jotta Kosovo voitaisiin tukea tämän prosessin tiimolta. Kiitoksia. Kiitos herra Arvoisa komission jäsen, kiitoksia tästä erinomaisesta vastauksesta. Yksi kysymys kuitenkin vielä. Voiko olla mahdollista, että vielä tämän vuoden puolella käydään Kosovossa vai onko arvion antaminen mahdotonta tässä vaiheessa? On varmaankin tärkeää, että kun me olemme muutenkin tukeneet Kosovoa näin avokätisesti, niin kyllä meidän pitäisi tarjota kosovolaisille nuorille mahdollisuus tutostua Eurooppaan. Se tietenkin tarkoittaa tiiviimpää yhteistyötä, mutta nyt kysyisin teiltä, että onko mahdollista, että neuvottelut aloitetaan tai paikan päällä käydään vielä tämän PI-kauden aikana. Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä pyrkimystänne kanssa, että tehdäksemme kaiken, ettei Kosovosta tule enklaavia, kun viisumiesteitä yksitellen poistetaan. Emme tietenkään hylkää Kosovoa, nyt on oikeastaan tämä kaikki Kosovon hallituksen käsissä, kunhan vain he antavat merkin, että he ovat tehneet kaikensa, kaikensa mitä me olemme vaatineet, ja niin sitten missio lähetetään. Se on oikeastaan heidän vallassaan nyt eniten. Me olemme valmiita menemään, kun vain kutsu käy. Kiitoksia kovasti. Nyt kysymys 10 Mitchelliltä. Rikollisten internetin käytön estäminen. Komission jäsen, olkaa hyvä, kun olette valmiita. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Tässä nyt vain paperit järjestykseen. Hyvä parlamentin jäsenet. Tietoverkkorikollisuus on kasvava uhka. Se on yhä mobiilimpaa ja Analyysit ovat osoittaneet, että yhä enemmän rikolliset ovat mukana myös rikollisessa toiminnassa tietoverkoissa. Siksi komissio on harjoittanut eri toimintaa tällä alalla voidaksemme parantaa ylipäätään turvallisuutta tietoverkoissa ja puuttua tietoverkkorikollisuuteen. Politiikassa meillä on tietyt tavoitteet ja tiekartat lyöty lukkoon. Meillä on myös digiagenda ja oma tietoverkkoturvallisuusstrategiamme strategiassa tietoverkkoturvallisuus on selvästi yksilöity yksi tärkeimmistä aloista jatkossa. Viime vuonna me esitimme kaksi lainsäädäntöesitystä, yhden maaliskuussa, joka liittyy naisten hyväksikä, lasten hyväksikäyttöön verkossa, siitä käydään nyt neuvotteluja tietääkseni, oma esitys myös, joka liittyy tietoverkkohyökkäyksiin viime syyskuulta. Siitäkin neuvotellaan neuvoston ja parlamentin kesken. Tiedän, että siinä on kyllä edistettykin. Totta kai tässä halutaan Euroopan mittakaavassa lainsäädäntöä, kun ajatellaan tietoverkkouhkia. Varsinkin, että voitaisiin penalisoida, kriminalisoida väärinkäytökset. Rikolliset ovat turvautuneet tämän tyyppisiin keinoihin. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää myös tietoverkko Rikollisuuden torjunnassa. Siksi meillä on kansallisia kumppaneita näissä asioissa. Meillä on työryhmä EUn ja Amerikan Yhdysvaltojen kanssa. Se luotiin viime marraskuussa. Meillä on useita asiantuntijakokouksia järjestetty. Kerromme edistyksestä seuraavassa huippukokouksessa marraskuussa. Olemme päättäneet myös tietoverkkokeskuksen luomisesta, että voidaan yhteensovittaa ponnistelu Euroopan unionin tasolla Tietoverkkorikollisuus muuttuu totta kai teknisen kehityksen myötä. tulee uusia liiketoimintamalleja, mutta myös lainkäyttö joutuu selviämään tästä uudesta ympäristöstä, tietoverkosta. Siitä on tulossa myös volyymin rikollisuutta. Tästä syystä me pyrimme myös muokkaamaan järjestelmiämme, että voisimme tiedustelutietoa vaihtaa puuttuaksemme asiaan. Jos on syytä uskoa, että järjestäytynyt rikollisryhmät ovat yhä enemmän tekemässä rikollista toimintaa internetissä. Tarvitaan toimenpiteitä totta kai syytetoimissakin. Ja niitä samoja toimia, joita muuallakin käytetään myös tästä yhteydessä, parantaa yhteistyömekanismeja. Lopuksi, kymmenen vuotta sitten Euroopan neuvoston Budapest-yleissopimus tietoverkko rikollisuudesta allekirjoitettiin. Kaikki jäsenvaltiot eivät vieläkään ole sitä allekirjoittaneet ja ratifioineet, ja me nyt pyrimme saamaan sen hyväksytyksi tämän vuoden loppuun mennessä kymmenvuotis juhlapäivän kunniaksi. Että kaikkien täytyy kuitenkin torjua tämän tyyppistä rikollisuutta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kovasti. Herra Mitchell. Thank you, Mr. President. Herra puhemies, kiitoksia ja kiitokset komissaarille tästä vastauksesta. Rikolliset käyttävät yhdistävät nettiä ihmiskauppaan, prostituutioon, asekauppaan, huumausainekauppaan, laittomaan maahanmuuttoon, varkauksiin, rikol- ryöstöihin liittyen. Tätä toteutetaan esimerkiksi Facebookin kautta. On tietenkin selvää, että Europol ja palveluntarjoajat voisivat komission koordinaation kautta tunnistaa näitä tahoja koska niin kauan kuin he pystyvät toimimaan näin vapaasti, niin heidän määrä tulee kasvamaan kasvamistaan, joten heidän komission tulisi todellakin pyrkiä tutkimaan tilannetta vielä laajemmin. Rova Tsikao, 30 sekuntia. Uh, numărul, amploarea și gravitatea atacului... Kiitoksia puhemies. ATK-iskujen laajuus ja vakavuus on yhä kasvussa. Kyseessä on kansalaiset tai yritykset tai kansalaiset tai eurooppalaiset instituutiot. Euroopan unionin on vahvistettava kyberrikollisuuden torjuntaansa kun erityisviraston mandaattia laajennetaan, mikä on komission mm, suunnitelma? Kiitoksia komission jäsen. Kiitos kovasti. Todellakin. Totta kaikki tavallinen rikollinen toiminta siirtyy myös internetiin. Se on hyödyllinen väline, mutta on uuden tyyppistäkin rikollisuutta, jota internet auttaa. Esimerkiksi henkilöysrikokset ja niin edelleen, rahanpesu, Totta kai me seuraamme tätä tarkkaan. Europol on tässä viime aikoina pystynyt hyökkäämään monen rikollisjengin kimppuun. Ne ovat eurooppalaisia rikollisryhmiä, jotka tekevät rikollisuutta ja toimintaa lapsipornografian parissa, mutta muuallakin. Europol käsittelee paljon näitä kysymyksiä. Totta kai täytyy tehdä vielä enemmän. Täytyy ottaa mukaan kaikki hätäkeskukset Euroopan unionissa tilastotietojen, tiedon jakamista varten ja tehdä enemmän yhteistyötä yksityisten yritystenkin kanssa, jotta voisimme miettiä ratkaisukeinoja jossain määrin. Tämän lisäksi me suunnittelemme toteuttavuustutkimusta niin, että luotaisiin 2013 mennessä tietoverkkokeskus. Se on tällainen keskus, jossa saadaan varoituksia ja jatketaan työtä tällä saralla. Kyllä seuraamme tilannetta. Europol yhdessä kansallisten tahojen kanssa tekevät varmasti kaikkensa, kun tämä ilmiö vain on kasvaamaan päin. Kiitoksia kovasti sitten 11 ja 12 kysymykset paronitar Latfoltilta Eleni Koppalta. Kyse on Schengen-arvioinnista ja mahdollisesta sopimuksen noudattamisen keskeyttämisestä ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Vastaan samalla näihin kahteen kysymykseen, koska ne ovat aika lailla identisiä ja ne viittaavat juuri siihen, millä tavalla voidaan kriisitilanteessa soveltaa Schengen-sopimusta. Vastasin tähän jo osittain silloin, kun vastasin kollega Papa Nikolaon kysymykseen, mutta tässäkin yhteydessä tämä vastaukseni pätee. Kollega Latford toteaa, että neuvottelut voivat olla hyvinkin pitkiä ja komission tulisi priorisoida toimiaan silloin, kun jäsenvaltiot rikkovat määräyksiä vastaan ja pitäisi ottaa rikkomusmenettelyt käyttöön. On tietenkin selvää, että Schengen-määräysten rikkomista ei voida hyväksyä, mutta tietenkin tässä on olemassa poikkeusmahdollisuuksia me voimme soveltaa myöskin tällaista rinnakkaista lähestymistapaa. Komissio on sopimusten suojelija, se tulee tekemään kaikkensa, että Schengen määräyksiä sovelletaan kaikkialla täysimääräisesti. Me lähdemme siitä, että nykyinen, nykyiset määräykset pätevät ja nykyinen säännöstö toimii kyllä suurimmassa osassa tapauksista. Mikäli ongelmia ilmenee täytäntöönpanon tai tulkinnan osalta, niin komission pitäisi olla yhteydessä jäsenvaltioihin ja selvittää, mistä kenkä puristaa. Näin voitaisiin antaa suosituksia tai suuntaviivoja. Ja näin voidaan varmistaa, että unionin lainsäädäntöä pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Tämä on erittäin tärkeää komissiolle ja rikkomusmenettelyyn ryhdytään, mikäli tämmöinen toimenpide on tarpeen. Lisäksi tulemme panostamaan ennaltaehkäisevään, ennaltaehkäisevän toimintaan, jottei rikkomismenettelyihin ajauduta. Ja tässä suhteessa voin todeta, että me neuvottelemme parlamentin ja neuvoston kanssa siitä, Voitaisiinko ottaa käyttöön tehokkaampi Schengenin arviointijärjestelmä ja para-aikaa pohdimme sitä, miten arviointimekanismia voitaisiin täydentää, jotta keskinäinen luottamus ja johdonmukainen määräysten soveltaminen varmistuu. Mitä tulee Tanskan öö, rajavalvontaa ehdotuksiin, vastaan tässä kollega Kopan ehdotuksiin tai kysymykseen, niin te tiedätte, että komissio on ollut välittömästi Tanskan pääministerin yhteydessä ja ilmoittanut, että me olemme kyllä epäileväisellä kannalla. Eli ovatko tällaiset poikkeustoimenpiteet johdonmukaisia ja sopimusten mukaisia? Barroso ilmoitti, että jäsenvaltiot eivät voi systemaattisesti ottaa käyttöön tällaisia tarkastuksia tai rajan sulkemistoimenpiteitä. Paraikaa arvioimme niitä tietoja, joita saamme Tanskalta ja sitten päätämme, mitä jatkossa teemme. Ja kollega Kopan kysymykseen siitä, että komis, aikoko komissio lähteä tekemään muutoksia laittoman maahantulon liittyen, onko tässä kyse yksinomaisesta toimivallasta me olemme sanoneet, että laiton maahanmuuttaja voi, voitaisiin palauttaa siihen maahan, johon se tuli ensimmäisenä, kun se tuli Euroopan unionin alueelle. Kyse on tietenkin hiukan toisenlaisesta tilanteesta kuin muuten, ja kun katsotaan tätä Dublinin määräysten muuttamisehdotusta, niin tältä osin emme tee mitään muutoksia. Meidän täytyy vain varmistaa, että jäsenvaltiotasolla näitä hakemuksia käsitellään oikealla tavalla. Komissio tietenkin tukee tätä lähestymistapaa ja tämä varmistui myöskin viime vuonna, kun live-valiokunnassa asia käsiteltiin ja siitä äänestettiin. Kiitoksia. kysymys lisäkysymys paronitar Latford. Kiitos puhemies, kiitoksia kovasti komission jäsen. Totta kai olen iloinen, että teiltä taas kuulin, miten korostatte sitä, että Schengen-alue säilyy. Ihan vilpittömästi olen sitä mieltä. Mitä huol- huolestunut siitä vain, että huolimatta kaikesta tästä, niin vaikutelma ulkomailla ikään kuin on kuitenkin toisenlainen. Viime viikolla Financial Times oli artikkeli jossa että Schengen ja euroalue ovat hajoamassa. Nyt tavallaan mennään ihan väärin päin. Ja komission tuntuvat olevan kovin rauhallisin mielin, kun on otettu käyttöön rajavalvontaa ja rajatarkastuksia. Komission pitäisi miettiä omia institutionaalisia oikeuksiaan, ja että päättäväisyys toteutuisi myös käytännössä, jos tarpeen on myös rikkomusmenettely. Mm. Olisi hyvä tietää, minkä tyyppinen kirja sinne Kööpenhaminan oikein meni. Rova Koppa. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäseni, annoitte hyvin selvän vastauksen. Kiitän siitä, että viittasitte tähän toisenkin kysymykseen, joka koskee siirtolaisten jakamista eri maihin, eri maiden väestön määrän mukaisesti. Tietyissä maissa, kuten Kreikassa, maissa, jotka ovat Euroopan unionin ulkorajoilla, ja jotka vastaanottavat noin 90 prosenttia Euroopan tulevista maahanmuuttajista. Dublin 2 asetus ei ole enää hyväksyttävä. Kansalaiset eivät voi enää sietää sitä. He eivät enää tule toimeen tämän asetuksen kanssa, joten sitä on ehdottomasti uudelleen tarkasteltava ottaen huomioon viime aikojen kehitykset. Kiitoksia sitten Papa 30 sekuntia. Αναφέρατε και προηγουμένως την έμφαση... Kiitos. Te juuri täydensitte yhteisvastuun tunteen merkitystä taakan oikeudenmukaista jakamista. Tuossa totesit, että täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, että voidaan myös hoitaa pakolaiskysymykset. Meillä on myös olemassa hanke, joka liittyy rajatarkastuksen uudelleen käyttöön. Ja Dublin 2 on ollut esillä, mitä tässä koppaan puheenvuoron. Tämä on tuomittu myös ihmisoikeustuomioistuimessa. Tässä on Dublin 2 jälleen kerran esillä. Mitä pitäisi tehdä, että päästäisiin eteenpäin? Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Olen nyt pahoillani, jos on tullut vähän vaikutelmaa siitä, mitä komissio oikein ajattelee Schengenistä. En oikeastaan mistään muusta puhunutkaan viimeisen kuukauden aikana kuin Schengenistä korostanut, miten tärkeää Schengen on, mikä valtava lahja se on Euroopan unionista täytyy vahvistaa eikä heikentää. Me tutustumme hyvin vakavassa mielessä, jos joku esittää sen soveltamisen keskeyttämistä Italian, Tanskan, Saksan kanssa keskustellaan, mitä on esitetty, mitä tehdään ja noudatetaanko siinä Schengen-säännöstöä vai ei. Me mietimme myös sitä, miten voitaisiin vahvistaa Schengenin arviointia niin, että etukäteen voidaan jo varmistaa se, että nykyinen vertaisarviointi, joka sinällä on kovin hyvä, muuttuisi sellaiseksi, joka tapahtuisi Euroopan unionin tasolla – niin että parlamenttikin olisi enemmän mukana. Me tarvitsemme enemmän välineitä ja sen joiden auttamiseksi meidän täytyy antaa enemmän suuntaviivoja, osviittaa, selventää, missä poikkeuksellisissa olosuhteissa sopimuksen soveltamista voitaisiin keskeyttää ilman, että saatetaan vaaraa koko järjestelmään. Olkaa rauhallisin mieli, me teemme kyllä kaikkemme Schengenin vahvistamiseksi. Tässä tarvitaan enemmän Euroopan mukanaoloa, ei vähemmän. Dublin totta kai liittyy tähän, mutta se on rinnakkainen prosessi, osa neuvotteluja pakolaispaketista Euroopan parlamentissa. Sitä käydään yhdessä neuvoston kanssa. Komissio on esittänyt, että mukaan otettaisiin Dublinin tai niin kuin säilytettäisiin tämä ensimmäisen maan periaate, mutta myös hätämekanismikin tulisi erityisolosuhteissa voitaisiin tämä mekanismi keskeyttää. Tämä on kovin kiistanalainen monissa jäsenvaltioissa, aika harva sitä tukee, tällaista hätätoimenpidettä. Se on kaikkein kiperimpiä kysymyksiä neuvotteluissa pakolaispaketista, turvapaikkapaketista. Siksi Kreikan ongelma ei ole oikeastaan tässä nyt, vaan siinä, että rinnakkain meillä olisi turvapaikkajärjestelmä koko Eurooppaa varten – niin, että jako olisi parempi, niin jos kaikissa jäsenvaltioissa olisi sama järjestelmä ja turvapaikanhakijat voitaisiin ottaa vasta kaikissa jäsenvaltioissa. Uudistuksia jatketaan myös toimintasuunnitelman mukaan Kreikassa komission tuella ja muiden jäsenvaltioiden tuella komissio, kuten jäsenvaltiotkin, tukevat Kreikkaa valtavalla määrää rahaa asiantuntemuksella, hallintovirkamiehillä Kreikan auttamiseksi tässä tärkeässä työssä, että saataisiin aikaan järjestelmä, joka naurattaa EU-oikeutta. Paljon on saatu aikaa, mutta vielä on työsarka jäljellä. Tämä tehdään siis rinnakkain neuvottelujen kanssa turvapaikkajärjestelmästä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Kiitos vastauksista tänne tänä iltana. Nyt lisää kysymyksiä herra Andorille ja Haanille. 20 minuuttia per komission jäsen. Kollegat tietävät kokemuksesta, mitä merkitsee, että kaikkia kysymyksiä ei voida ottaa. Ikävä kyllä. Ensin Andorille tulee kysymys numero 13. Dardenilta, Euroopan globalisaatiorahaston tulevaisuus. Komission jäsen, olkaa hyvä. Pereskorva, herra Dardenin. Arvoisat edustajat, olen iloinen siitä, että olette niin kiinnostuneita EGRstä. Tämä vuosi tulee olemaan rahaston kannalta ja tulevaisuuden kannalta tärkeä, sillä komissio tekee hallinto rahaston hallintoon liittyvän ehdotuksen. Viime kuukausien aikana komissio on keskustellut asianosaisten kanssa tästä rahaston tulevaisuudesta ja me olemme tutkineet myöskin parlamentin erinomaista mietintöä EGRstä. Tämähän on Bortaksen mietintö ja kokemus on osoittanut ja keskustelut ovat osoittaneet, että ehdotuksemme tulee tehostamaan rahaston käyttöä te- suor- suurissa määrin vuoden 2013 jälkeen ja ratkaisemaan pari nykyistä rahoitukseen, rahoitukseen liittyvää ongelmaa. Ensinnäkin se, että miten nopeasti varoja voidaan vapauttaa, kun hakemus on vastaanotettu jäsenvaltiosta. Suurin osa ajasta menee hakemuksen arviointiin ja komission yksiköt pyrkivät yksinkertaistamaan ja selkiyttämään sitä, mitä tietoja jäsenvaltiolta tarvitaan sen perusteeksi, että he voitaisiin hyväksyä tukikelpoiseksi maaksi. Mutta lisäksi komissiolla pitäisi olla mahdollisuus kuulla myöskin budjettiviranomaisia. Näin voidaan varmistaa, että kaikkea käsitellään oikealla tavalla. Ja lisäksi kun katsotaan hakemusten määrää, niin se on kasvanut huomattavassa määrin viimeisten vuosien aikana. Ja tämä on aiheuttanut ongelmia sen suhteen, kuinka suuri marginaali tarvitaan tähän rahastoon, ja se on yksi ongelma. Komission hyväksyntä pitäisi siirtää, sillä maksusitoumuksia ei voitu tunnistaa riittävän nopeasti. Ja on tietenkin mm, hankala elää tällaisessa tilanteessa työntekijänä. Meidän täytyy löytää tehokkaat ratkaisumallit, jotta varat voidaan vapauttaa heti, kun tarvetta ilmenee. Tällä hetkellä vaihtoehtoja on pöydällä useampia. Ensinnäkin sellainen, että rahasto liittyisi sosiaalirahaston tai sitten ei, tai sitten sillä olisi oma budjetti tai ei. Ja komissio ei ole vielä tehnyt päätöstä asian suhteen, mutta se tulee esittämään syksyn aikana oman ehdotuksensa työntekijöiden intressit huomioiden. Ja nyt haluaisinkin kuulla, mitä te olette mieltä tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Kolme lisäkysymystä. Rova Beres ensinnäkin. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen Dardenin nimissä haluaisin kiittää teitä tästä vastauksesta. Tietenkin tuemme sellaisia aloitteita, joiden kautta voidaan nopeuttaa menettelyjä joilla autetaan irtisanomisista kärsineitä työntekijöitä, kun irtisanomiset johtuvat globalisaatiosta tai kriisistä. Haluaisimme kiittää, kiinnittää teidän huomioon kahteen vaikeuteen. Ensinnäkin tuen työntekijöillä pitää olla prioriteetti. Se merkitsee, että menettelyjen uudelleen tarkastamisen jälkeen me vastustamme sitä ajatusta, että globalisaatiorahastosta tulee välinen muiden joukossa, esimerkiksi kohesiopolitiikan piirissä, koska näin kaikki yhteisön rahoitus ulkopolitiikan tai tutkimuksen ja kehityksen ulkopuolella muuttuu kohesiopolitiikaksi. Meillä on tiet, täsmällisiä tavoitteita ja tarvitsemme siihen välineet ja globalisaatiorahasto on yksi näistä. Pyydämme, että rahaston hallinton nivelletään muihin tämän alan politiikoihin, kilpailupolitiikkaan ja teollisuuspolitiikkaan. Thank you. Then Kiitoksia, herra Huntis. 30 sekuntia. Kiitos, herra puhemies. Vuoden alkupuolella tuli esille kysymys siitä, että Kreikka olisi jättänyt hakemuksen EGRn aktivoimiseksi. Silloin vastattiin ei ja se varmasti johti aika suuriin yllätyksiin väestön parissa, kun tiedetään mikä tilanne siellä on. Haluan edelleen kysyä, onko maani esittänyt pyynnön EGRn käyttämiseksi niiden parissa, jotka kärsivät maapalloistumisesta, jos teillä tietoa on, niin voisitteko myös sanoa, onko tämä hyväksytty? And finally, Mrs. Harkin lopuksi. Mr. Chair, um, I hadn't... Puhemies, niin minulla oli kysymys, johon ei kuitenkaan tänään enää ehditä. Kyse on näiden rahastojen yhdistämisestä. Te viittasitte siihen, mutta ette sanoneet mitään lopullista kantaa, joten olisi hienoa, jos voisitte kertoa sitä enemmän. Ja jos tällainen sulautuminen toteutuu, niin johtaako se myöskin sosiaalirahastopuolella varojen kasvuun? Ja mitä tulee aikataulutukseen? Te sanoitte, että komission ja budjettiviranomaisten suhteen on olemassa ongelmia, mutta kun katsotaan jäsenvaltioiden suuntaan, kun ne olevat hakeneet EGR-järjestelmää, niin kauanko tässä menee ennen kuin nämä järjestelmät toimivat, koska näin voisimme varmistaa, että jos järjestelmä toimii nopeasti, niin työntekijöiden ei tarvitse turhan kauan odottaa odottaa ennen kuin varat ovat käytettävissä. Kiitoksia. Puhemies, jäsenet, täällä nyt käydään keskustelua. Sain vahvistuksen tavoitteillemme tässä tarkastelussa niin, että EGR tulisi mukaan seuraaviin rahoitusnäkymiin vahvempana, tehokkaampana, tuloksellisempana välineenä työntekijöiden tukemiseksi jos he ovat joutuneet työttömiksi. Mielestäni tätä tukee sekin ajatus, että edelleen täytyy useimmissa jäsenvaltioissa vakauttaa valtion taloutta. Ja varmasti on kovin hyödyllistä heidän kannaltaan, jos Euroopan unionin tasolla voidaan käyttää tällaista välinettä nopeammin ja tehokkaammin, jos työntekijä joutuu yhtäkkiä työttömäksi. Kuten juuri totesin, edelleen on avoimia kysymyksiä. Esimerkiksi suhde ESRn ja EGRn välillä, mutta ESR on yhteishallinnon parissa ja se ei välttämättä ole sovitettavissa yhteen EGRn tavoitteiden kanssa nykyisellään mikä sitten lopullinen muoto onkin, niin tämä hallinnointikysymys varmasti on hyvin keskeisessä asemassa ja se vaikuttaa myös lopullisiin järjestelyihin. En puhu tästä summista, vaan tarpeesta erilliselle rahastolle ja niin, että kiinnitetään nopeutta, nopeuteen varsinkin. Totta kai jo nyt, varmasti jatkossakin, Erinäiset jäsenvaltiot pitävät mahdollisena, että voidaan rahoittaa ohjelmia, jotka ovat tukikelpoisia kummastakin rahastosta. Tässä on enemmän liikkumavaraa näin ollen. Mutta on kuitenkin erittäin tärkeää säilyttää EGR kaikkien isävaltioiden käytössä, jos syntyy tarvetta – puuttua äkilliseen työttömyyskriisiin. Toinen kysymys liittyy siihen, miten tukikelpoisuus voidaan määritellä nykyisessä asetuksessa. Tätäkin kysymystä me tarkastelemme niin, että saadaan suurempaa selkeyttä. Mutta nyt on kyllä sanottava, että me haluaisimme vain jatkaa tilapäistä asetusta rahoitusnäkymien loppuun asti, siis puhun näistä määräyksistä, jotka on otettu käyttöön, me puuttua kriisiin niin, että EGR olisi tuloksellisempi ajatellen kriisin aiheuttamia vaikutuksia työntekijöihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi kysymys numero 14. Herra Huntikselta työehtosopimusjärjestelmät ei kun anteeksi. Elwood, mistä nyt on kyse? Voidaanko tässä sitten ottaa ylimääräisiä kysymyksiä huomioon? Taisin sanoa, että meillä on 20 minuuttia per komission jäsen, kun tulitte tänne. Se merkinnee, että 15 kyllä ehkä päästään, mutta tuskipa teidän kysymykseen ehdi, mutta esittäkääpä lisäkysymys jossain yhteydessä. Kysymys 14, komission jäsen. Herra puhemies, arvoisat kollegat, komissio on tietoinen siitä, että Kreikan kriisillä on erityisesti Kreikan kansalaisille korkeat kustannukset mukana, mutta se johtuu lähinnä rahoituksellisesta epätasapainoisuudesta, kilpailukyvyn, kilpailukyvyttömyydestä ja tähän hallitus pyrkii puuttumaan. Jotkut ovat väittäneet, että pöytäkirjossa ei huomioida toisiasuusperiaatetta niin kuin seut sanotaan. Minä en usko, että tämä pitää paikkansa. Muistiossa mainitut toimenpiteet laadittiin tiivissä yhteistyössä hallituksen ja parlamentin kanssa. Ja tämä osoittaa, että toisiasuusperiaatetta vaalitaan Kreikassa. Euroopan unionin perusoikeussopimuksessa on vastavalainen näkemys esitettynä. Ja sopimuksessa sanotaan, että kansallisten käytänteiden, lakien ja EU-säädösten mukaisesti työehtosopimukset on neuvoteltava oikealla tasolla ja mikäli eturistiriitoja syntyy, niin silloin on ryhdyttävä intressien puolustamiseen muun muassa lakkoilemalla. Mutta artiklassa 51 todetaan, että määräyksiä sovelletaan EUn elimiin ja ja virastoihin ja ainoastaan silloin, kun EU-lainsäädäntö pannaan täytäntöön, mutta EU-lainsäädäntöä ei ole olemassa, jossa sanottaisiin, että mitä määräyksiä tai työehtosopimuksia sovelletaan silloin, kun niitä tehdään eri tasolla. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kyse on kansallisesta toimivallasta. Ja näin täytyy huomioida Kreikan vallitseva voimassa oleva lainsäädäntö. Toivottavasti olen antanut tyydyttävän vastauksen tähän esitettyyn kysymykseen ja olen toivottavasti saanut vakuuttuneeksi teidät siitä, että muistiossa esitetyt toimenpiteet ovat riittävät ja toivottavasti niiden kautta Kreikka voi päästä eroon tästä hankalasta tilanteesta. Kiitoksia oikein paljon. Thank you, Mr. Kiitoksia. Rahuntis, lisäkysymyksen 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen pahoillani tästä, koska jälleen kerran teidän vastauksenne oli epäselvää. Annatte suurin piirtein saman vastauksen, jonka annatte minun kirjallisiin kysymyksiin. jos komissio todella pitää kiinni siitä, että työehto- ja sopimusjärjestelmä kuuluu kansalliseen oikeuteen ja niin sen piiriin, niin onko sitten perussopimuksen mukaisesti kysymys rikkomuksesta, kun pyydätte, että, että tämä järjestelmä kumottaisiin Euroopan ammattiliitot eivät myöskään hyväksy teidän tulkintanne ja he ovat tuominneet tällaisen kannan. Kuka pyytää työehtosopimusten kumoamista? Te vai lainanantajat, kansainväliset lainanantajat? Ketkä? Haluaisin täsmällisen vastauksen. Herra Andor, olkaa hyvä. Uh, Institutionaalisissa järjestelyissä muun muassa koron määrittämisessä eri jäsenvaltioissa tämä tilanne, tämä hätätilanne on hoidettu politiikan kautta, jota on yhteisesti kehitelty Euroopan unionissa, IMFssä, EKPssä, ja jäsenvaltioiden hallituksissa, joista nyt on kyse. Edellään on kysymysmerkkejä muun muassa Euro Plus-paketin osalta. Viime aikoina on käyty keskusteluja yhteydestä työmarkkinaosapuolten käynyt vuoropuhelun ja taloushallintokeskustelun välillä myös EAYn kanssa on käyty keskusteluja. Keskustelut jatkuvat. En väitä, että kaikkiin kysymyksiin on löytynyt vastaus. Tästä syystä teinkin tämän aloitteen järjestää konferenssi palkoista ja palkan määrittelystä EU-ssa. Siinä on mukana myös työmarkkinoissa puolet ja muut sidosryhmät. Siellä sitä syyskuussa. Me jatkamme keskustelua. Toivottavasti me löydämme oikeat vastaukset. Thank you. Kiitos. Viimeisenä kysymyksenä Andorra numero 15, Rova Blinkivi-Chiutelta. Ehkä komission jäsen voisi lyhyemmin vastata. Lisäkysymys olisi myös lyhyt ja vastaus lisäkysymykseen myös ly- lyhyt. Numero 15. President, members. Puhemies, hyvät edustajat, Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on EUn perusperiaate. Palveluiden, pääoman ja tuotteiden lisäksi työntekijöiden vapaa liikkuvuus on keskeinen integraation tekijä. Silloin myöskin merkittävä sosiaalinen ulottuvuus, koska se vahvistaa sosiaalista ja kulttuurillista integraatiota siihen valtioon, mihin rajojen ulkopuolelta on tultu. EUn kansalaisilla on mahdollisuus vapaasti liikkua unionin alueella työtä hakiessaan ja lisäksi näin taataan työntekijöiden ja se hänen perheenjäsentensä sosiaaliturva. Me olemme antaneet 2004 jäsenvaltioiksi hyväksytyille jäsenvaltioille ja heidän, jäsen, heidän kansalaisilleen vapaan liikkumisoikeuden unionin alueella. Tällä hetkellä Romaniaa ja Bulgarian suhteen sovelletaan vielä poikkeusjärjestelyjä, mutta toisen vaiheen jälkeen tämän vuoden loppupuolella näistäkin järjestelyistä luovutaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammat EUn kansalaiset voivat nauttia näistä vapauksista ja työskennellä vapaasti kaikkialla Euroopan unionin alueella. Tämä tarkoittaa lisää oikeuksia kansalaisille ja siitä on hyötyä myöskin yritysmaailmalle ja taloudelle. Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate on myöskin parlamentille tärkeä ja komissio on erittäin tyytyväinen tähän valiokunta-aloitteeseen mietintöön ammatillisen liikkuvuuden edistämisestä ja me olemme seuranneet mielenkiinnolla valiokuntien kokouksia, mutta me olemme tietoisia siitä, että useimmat kansalaiset kaikista huolimatta pelkäävät, että ulkomailla työskentelyä estävät monet tekijät. Kun katsotaan Montin mietintöä vuodelta 2010, niin siinä viitattiin uuteen sisämarkkinastrategiaan ja sanottiin, että työntekijöiden vapaa liikkuvuuden periaatteen toteutuminen on ollut menestys, menestystarina. Olemassa olevien ongelmien ratkaiseminen edellyttää laaja-alaisempaa lähestymistapaa ja vapaan liikkuvuuden periaatteen täysimääräistä täytäntöönpanoa. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun syrjintä perustuu kansalaisuuteen koska on tietenkin selvää, että meidän täytyy varmistaa, että jokaisella on yhtäläiset oikeudet ja näitä oikeuksia voidaan perätä tarpeellisin toimin. Äh, 1612 kautta 68 asetuksessa viitataan juuri työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja siihen liittyviin puitteisiin. Parlamentin mietintö ammatillisen liikkuvuuden edistämisestä tulee siis oikeaan aikaan ja me olemme valmiita keskustelemaan juuri lainsäädännön tehostamiseksi ja tarkastelemaan, onko aiheeseen liittyen ryhdyttävä jatkotoimenpiteisiin. Kiitoksia. Blinkivich, jos esitit kysymyksen 30 sekunnissa, niin herra Andor, ehkä voisitte mahdollisimman lyhyen vastauksen antaa, koska nyt olisi jo Hanin aika. Ačiū labai komisarė už jūsų atsakymą. Iš tikrųjų lauksim ateinančiais. Kiitoksia hyvä komission jäsen vastauksestanne. Odotamme parannettua asetusta ensi vuonna komissiolta. Haluaisin kuulla teidän kantanne seuraavan kysymykseen. Eikö komission pitäisi arvioida paitsi myönteiset myös kielteiset näkökohdat, joita liittyy työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen? Esimerkiksi monet työntekijät ovat lähteneet omasta maastaan, pätevät, korkeasti koulutetut työntekijät ovat lähteneet omista maistaan työskennellekseen toisessa jäsenvaltiossa. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi lyödä, luoda jonkin tapainen rahasto, jolla voidaan antaa korvauksia niille maille, jotka ovat kouluttaneet nämä työntekijät, jotka ovat menettäneet korkeasti koulutetun työvoimansa. Kiitoksia. Kyllä vai ei? President. Herra puhemies, todellakin tämä on tähdellinen kysymys. Viime kaudella käytiin paljon keskusteluja vapun, vapun tiimoilta Olin yhteydessä työministeri Visegrad-maissa ja valtioiden maissa. Me olemme tutkailleet, selvittäneet, missä vapaaliikkuvuus saattaa johtaa tiettyihin jännitteisiin. Varsinkin se koskee tiettyjä ammattiryhmiä, missä vapaa liikkuvuus ei johda kehäilmiön, vaan yhdensuuntaiseen katuun. Jos nyt tässä seurataan näitä suuntauksia, niin oikeastaan nyt on kyse jäsenvaltioiden harteilla laatia strategioita, ajatellen ammattikoulutusta, palkkausta, ammattimahdollisuuksia, uramahdollisuuksia, paremmat palkat terveydenhuollossa, varsinkin siitä on keskusteltu, helpotettaisiin myös parempaa kehitystä. Jatkamme ongelman seurantaa. Jatkamme keskusteluja näiden maiden hallitusten kanssa, kuten nytkin on tehty. Kiitos. Muut kysymykset saavat kirjalliset vastaukset. Kiitos kaikille. Kiitos herra Andorille ja nyt herra Haanin kysymys numero 19 Hans-Peter Martinilta. Alue- ja kohesioraston varojen siirtäminen, kunhan komission jäsen on valmis. Dankeschön, Herr Präsident. Ja, Kiitoksia herra puhemies, arvoisat kollegat. Oikein paljon kiitoksia näistä esittämistänne kysymyksistä. Tärkeää on sanoa heti alkuun, että rakennerahastosta on rahoitettu vuosina 2007-2013 väliselle ajalle Äh, useita satoja ohjelmia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja rahoituskauden alussa keskustellaan jäsenvaltioiden ja alueiden edustajien kanssa näistä käynnissä olevista ohjelmista ja siitä, paljonko varoja eri ohjelmille voidaan vapauttaa. Jäsenvaltiot ja tai alueet vastaavat loppupelissä siitä, miten ohjelmat pannaan paikallistasolla täytäntöön ja ne vastaavat myöskin ohjelmien valinnasta ja täytäntöönpanosta ja myöskin valvonnasta ainakin niin sanotulla ensimmäisellä tasolla. Tämän kauden alkupuolella puhuttiin myöskin energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta saatavat saatava sähkö. Ja tämä liittyy läheisesti aluepolitiikan painopistealueisiin ja näissä lähes 400 ohjelmassa tämäkin ulottuvuus näkyy. Ja tällä kaudella tilanne näyttää siltä, että alueiden ja jäsenvaltioiden kanssa on tehty sopimus, jonka mukaan 9,2 miljardia euroa voidaan investoida kestävään energiapolitiikkaan ja uusiutuvaan energiapolitiikkaan ja parlamentti ja neuvosto ovat tehneet päätöksen vuonna 2009. Ja tästä johtuen me olemme perustaneet uuden toimintamallin, jonka mukaan jopa 4 prosenttia niistä varoista, jotka löytyvät aluekehitysrahastosta, voidaan siirtää energiatehokkuustoimenpiteisiin, mikäli ne liittyvät asuinrakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja lähes puolet jäsenvaltioista ovat käyttäneet tätä uutta mahdollisuutta hyväkseen, mutta todettakoon, että Ranska on toiminut kyllä esimerkillisesti tämän option suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Martin. Paljon kiitoksia, tästä vastauksesta, mutta ehkäpä minun täytyy kysyä teiltä uudestaan. Onko komissio valmis siirtämään vähintään 10 prosenttia alue- ja kehitysrahastoon nykyisin vuosittain varattavista 51 miljardista eurosta uusien uusiutuvasta energiasta saatavan sähkön ja köilyverkkojen alkurahoitukseen? Se mitä sanoitte, niin pitää paikkaansa, mutta siitä ei ole kyse. Kyse on siitä, että te sanotte, että kyllä me olemme ymmärtäneet, mikä on pelin hinki. Kyllä, 2020 strategia on tärkeä energia, energiamuutoksen aikaansaamiseksi, mutta se edellyttää, että sähköä voidaan siirtää Pohjois-Saksasta Itävaltaan. Niin teilläkin varmaan on kokemuksia riittävästi, että eihän sähkö siirry ilman verkostoja, joten voitteko vakuuttaa meille, että tämä alkurahoitus taataan. Siitähän kaikki puhuvat ja päätös on oikeastaan tehty jo ennen teidän komissaarikauttanne. Olkaa hyvä. Kyllä, kyllä. Minä luin tämän tarkkaan tämän kysymyksen ja siksi annoinkin tällaisen vastauksen huomioiden aluepoliittiset määräykset ja määräyksissä todetaan, että että sopimuksia on tehty jäsenvaltioiden kanssa ja sopimuksia ei voida noin vaan muuttaa yksipuolisesti, ei komission, ei jäsenvaltioiden tai alueiden toimesta. Henkilökohtaisesti olisin iloinen ja tyytyväinen, jos nykyisin käytettävissä olevat varat käytettäisiin. Minä voin vain toistaa tätä mantraa joka paikassa ja joka maassa. Minä sanon aina, että varoja on käytettävissä, käyttäkää niitä hyvät ihmiset. Ja mitä tulee seuraavaan ohjelmakauteen, niin tilanne tulee muuttumaan siten, että uusiutuvat energiat tulee saamaan keskeisemmän merkityksen, koska se löytyy myöskin EU 2020 e strategiasta. Ja minä todellakin lähden siitä olettamuksesta, että budjetti tulee kasvamaan, aluekehit- aluepolitiikan otsakkeesta varoja voidaan siirtää tähän ja me teemme yhteistyötä myöskin komissaari Öttingerin kanssa. Ja tarkoituksena on myöskin investoida infrastruktuuriin, TEN-verkostoihin, erityisesti energiapuolella. Tätä nykyään hän varoja käytetään aluetasolla, mutta jos varoja halutaan siirtää uuteen käyttöön, niin tietenkin komissio on avoimessa hengessä valmis tätä mahdollisuutta tarkastelemaan ja keskustelemaan alueiden edustajien kanssa. Mutta toistaisin vielä uudemman kerran, että komissio ei yksipuolisesti voi lähteä muuttamaan voimassa olevia sopimuksia. Kiitoksia. Kiitos. Kysymys 20. Jenseniltä tarkennerastotavoitteiden saavuttaminen. Komission jäsen, olkaa hyvä. Arvoisa edustaja, paljon kiitoksia tästä esittämästäni kysymyksestä. Mitä tulee käyttöasteeseen tulevaa kautta silmällä pitää, niin haluaisin viitata voimassa olevaan määräykseen, eli varojen ylärajaan, eli tämä katto. On olemassa sääntö, jossa todetaan, että portaittain jäsenvaltiot voivat käyttää vain tietyn summan kyseisen maan BKT nojautuen ja näitä varoja voidaan käyttää rakennepoliittisiin toimenpiteisiin. Ja tämä vuosittainen summa ei saa ylittää tätä kattoa. Mitä tulee seuraavan ohjelmakauteen, niin me toki tulemme pohtimaan sitä, että pitäisikö tätä kattoa jotenkin muuttaa, tarvitaanko lisäystä vai vähennyksiä, jotta tämä käyttöaste paranisi. Mitä tulee tavoitteiden saavuttamiseen, niin muistuttaisin viidennestä kohesion raportista ja vertailuanalyysistä. Niissähän sanotaan, että komissio tarkastelee enenevässä määrin näitä ohjelmia ja lisäksi on tarkoituksena seuraavalla kaudella ottaa käyttöön uudenlaiset arviointijärjestelmät ja vuoden 2014 jälkeiselle ajalle komissio tulee ehdottamaan myöskin uusia ratkaisumalleja. Mitä tulee virheprosenteihin, niin minä olen useampaan otteeseen täälläkin kertonut teille, miten suuria metodologisia ongelmia tähän arviointiprosessiin liittyy. Noin puolet EU-varoista on merkitty monivuotisiin toimiin ja mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen arviointiin budjetin täytäntöönpanosta, niin sehän keskittyy vain ainoastaan kuluvaan vuoteen ja tämä taas aiheuttaa metodologisia ongelmia. Ja tämä johtuu siitä, että aluepoliittisella saralla on ole, tai toteutetaan kolme tilintarkastuskierrosta ja on tietenkin selvää, että alkuvaiheessa arviointeja tehtäessä virheaste tulee olemaan suurempi kuin ohjelmakauden loppupuolella. Mutta kaikesta huolimatta minä ja edeltäni Danuta Hybner olemme määritelleet toimintaohjelman ja se kantaa jo hedelmää. Ja yksi hyväksytyistä toimenpiteistä on se, että perusteluissa tapauksissa pääosasto voi päättää varojen jäädyttämisestä jopa kuudeksi kuukaudeksi. Ja yli 50 kertaa tätä mahdollisuutta on käytetty hyväksi viime vuoden aikana, mutta tämä jäädyttäminen ei koskaan kestänyt tätä täyttä kuutta kuukautta, vaan ongelmat saatiin ratkaistua jo hyvin paljon aikaisemmin. Mutta kuten sanoitte, kun näitä virhe virheasteita tarkastellaan, niin meidän täytyy muistaa, että kyse on teknisestä arviointiongelmasta. Meidän pitää tarkkaan katsoa, mitkä ohjelmat ja mitkä ongelmat johtuvat minkälaisista toimenpiteistä. Ja on tietenkin selvää, että tällaisista kysymyksistä, kuten myöskin julkisista hankinnoista, keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Mikäli vain onnistumme, me teemme tiivistä yhteistyötä kollegani Barnierin kanssa, mikäli vain tätä järjestelmää voidaan yksinkertaistaa, niin silloin myöskin virhemarginaali pienenee. Eli me kyllä yritämme tehdä läksymme kunnolla ja kehittämään toimiamme edelleen. Kiitoksia. Rova Jensen. Kovasti kiitoksia hyvästä vastauksesta. Se osoittaa, että asiat otetaan vakavasti. Totta kai talouskriisi on vain pahentanut tilannetta. Maat ovat joutuneet vaikeuksiin yhteisrahoituksen etsinnässä. Tämä täytyy huomioida myös seuraavalla ohjelmointikaudella. Ylipäätään suunnittelukysymys on tärkeällä sijalla. Merkitsekö sitä se, että onko siis tuloksia nähtävissä? Onko teillä mitään muita ajatuksia komissiossa siinä, että voitaisiin jotenkin myös seurata tavoitteiden saavuttamista, siis kehitystavoitteiden saavuttamista? Thank you, Kiitos komission jäsen. Niin, arvoisa edustaja. Meidän tavoitteemme on että seuraavan ohjelmakauden aikana rakenne politiikkaa suhteutetaan niin pitkälle kuin vain mahdollista tähän EU 2020 strategian temaattiseen ulottuvuuteen. Meillä on olemassa tietenkin prioriteetteja, ne täytyy tietenkin huomioida. Meidän täytyy siis toimia ohjelmia räätälöiden Alueiden tehtävänä on tietenkin se, että ne valitsevat ikään kuin ruokalistalta ne prioriteetit, jotka heille maistuvat parhaiten. Mutta he tekevät meidän kanssamme yhteistyötä, eli työstetään realistisia, mutta kunnianhimoisia ja kvantifioitavissa olevia tavoitteita – Eli kyse on tällaisesta kumppanuus- ja investointisopimuksesta, joka solmitaan alueiden kanssa. Ja ohjelmakauden lopussa sitten nähdään, onko saavutettu nämä ohjelmakauden alussa asetetut tavoitteet. Ja mikäli näin ei ole, niin me voimme yhdessä alueiden kanssa pohtia, mikä ongelmia aiheutti Olivatko jäsenvaltiot tai alueet näihin syypäinä vai oliko jotain ulkoisia tekijöitä, jotka aiheuttivat näitä ongelmia? Ja pitäisikö sitten seuraavan ohjelmakauden aikana varojen allokointia muuttaa? Minun mielestäni tämä on järkevä aluepolitiikan muutos, joka siis koskettaa tulevaa ohjelmakautta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Lavia ei ole paikalla. Sika, olen pahoillani, mutta Olette esittänyt kysymykseen, joka on yksityiskohtainen myös vastauksen kannalta ja se on usein täällä kyselytunnilla, että valitettavasti vastaus tulee kirjallisena. Näin kyselytunti päättyy. Kiitoksia kovasti. Kiitos tulkeille, kiitos komission jäsen.